Tarkistetuslauselman äänestämistä huomenna sitten. Siirrytään yhden minuutin puheenvuoroihin. Puheenvuoron saa ensin herra Motti. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, oggi 5 maggio in Italia ricorre... Hyvät kollegat, tänään 5. toukokuuta on päivä, joka on pedofilian vastainen päivä Italiassa – ja myös lapsipornografian vastainen päivä. Tämä syntyi 2001 lain kautta ensi vuonna. Tämä ilmiö kuitenkin ikävä kyllä vain leviää tällä hetkellä, koska kyse ei ole vain jostakin vanhasta miehestä, joka seuraa lasta jossain puistossa, vaan tämä on kansainvälinen rikollisrakenne ja käytetään kaikkein uusimpia teknologioita hyväksi, kuten internettiä, joten tänä päivänä lapset eivät enää ole turvassa edes kotiensa seinien sisällä. Minäkin toivon, että EU tulee viettämään päivää tämän asian muistamiseksi ja siksi minä olen laatinut kirjallisen julkilausuman. Mielestäni me, me tarvitsemme nopean varoitusjärjestelmän, jotta Euroopan laajuisesti poliisi voi tehdä yhteistyötä ja varmistaa, että tieto kulkee nopeasti Euroopassa ja voidaan tarttua näiden tahojen toimintaan. Kiitoksia herra Motti ja seuraavaksi. señor presidente. pasada Europa gran oportunidad. La oportunidad... Kiitoksia. Viime viikolla EU menetti tilaisuuden johtaa jossakin asiassa nimittäin äh, tässä oli kyse tällaista eteläisestä tarkkailujärjestelmästä. Tietenkään tämä ei mitenkään on tällainen suuri teleskooppi, joka rakepannaankin sitten Chileen eikä Kanarian saarille. Mutta pitäisi myös analysoida, onko Eurooppa tehnyt kaikkensa, jotta eurooppalainen laitteisto saataisiin aikaan, jota johtaa eurooppalainen laitos ja käytetään eurooppalaisia varoja. Tähän liittyy, jos tämä siirtyykin nyt Amerikkaan eikä Eurooppaan, Parlamentti yksimielisesti tuki, että se sijoitettaisiin Kanariasalella Palmaan, mutta mitä se neuvosto on tehnyt? On pitänyt jonkun kokouksen ESOn kanssa, joitakin kokouksia, joidenkin jäsenvaltioiden kanssa, joiden piti tehdä päätös tästä sijainnista, mutta onko todellakin puolustettu eurooppalaista ehdokkuutta, Kanarian saaria, Palmaa? Minä me toivomme vastauksia. Nyt on vain sellainen, vaku, sellainen tunne, että kaikkea ei ole tehty, mitä olisi pitänyt. Kiitoksia seuraavaksi. Herra Talpa. Mulțumesc. Stimați colegi, am propus o rezoluție prin care să interzicem folosirea cianurilor în în minerit, fiindcă avem obligația de a ne lua toate... Pitäisi voida kieltää syönelin käyttö kaivostoiminnassa. Meidän pitää ryhtyä kaikkiin varotoimiin, turvallisuustoimiin, jotta voimme suojella kansalaisiamme ja ympäristöä mahdollisilta ympäristökatastrofeilta. Jos me näytämme esimerkkiä muulle maailmalle ja suojelemme tällä tavalla ympäristöä, minkä takia sitten emme luovu tästä haitallisesta myrkyllisestä aineesta ja sen käytöstä EU-ssa. Onnettomuus, jota joka tapahtui 10 vuotta sitten oli tavallaan toinen Tsernobyl-katastrofi, koska koko alueen väestö kärsi tästä katastrofista ja sen vaikutuksista. Enemmän kuin koskaan olen kiitollinen siitä, että olette sanonut ei syöniidin käytölle kaivostoiminnassa. Meidän pitää auttaa Euroopan alueita kehittymään kestävällä tavalla. Kiitoksia. Sitten puheenvuoron saa herra Bussoi. Mulțumesc, domnule președinte situația foarte grea în care se află Grecia, dar și informațiile... Kiitoksia puhemies. Kreikka on läpikäymässä vaikeita aikoja, mutta muutkin Euroopan maat ovat vakavien ongelmien edessä. Tämä osoittaa, että rahoitus- ja talouskriisi ei ole vielä voitettu. Edelleen on riski suurista epätasapainotilanteista. Jotkut ma- maat joutuvat vä- ovat joutuneet vähentämään budjettitulojaan ja näin sitten joudutaan nostamaan korkoveroja. Näin on tapahtunut myös Romaniassa. Siellä pyritään nostamaan arvonlisäveroa ja yritysveroja. Mutta kun ajatellaan asiaa keski- ja pitkällä aikavälillä, vaikutukset ovat haitallisia, että tällaista toimista syntyy. Ikävä kyllä EU ei pysty laatimaan yhteistä strategiaa talouskriisissä. Olen sitä mieltä, että me tarvitsemme parempaa yhteistyötä niiden maiden kesken, jotka ovat ryhtyneet erilaisiin toimenpiteisiin. Ja olen sitä mieltä, että verojen nosto vain syventää kriisiä. Kiitoksia. Sitten Mutsovski. No Ei ole paikalla. Sitten herra Ferreira. recrudescem os ataques dos especuladores financeiros às economias mais vulneráveis e dependentes da zona euro. Haavoittuvimmassa asemassa olevat taloudet ovat kauheassa tilassa. Jäsenvaltio on tullut miljardeja euroja. Nyt spekuloidaan siellä julkisia talouksia vastaan niiden heikkoiden puolesta. Jäsenvaltiot antavat rahaa näille pankeille, jotka nyt spekuloivat nyt on EKP, sillä on täysin riippumattomuus, ne pelaavat suuren pääoman pussiin Euroopassa. He vain tekevät markkinaliberalisoinnin puolesta työtä. Suurpääoma tästä hyötyy. Täytyy tehdä selväksi, mitä se eurooppalainen solidaarisuus merkitsee. Itse asiassa tarkoittaa sitä, että avataan ovet tälle suuren pääoman hajottamalle ryöstölle. Sosiaalista terrorismia tässä ollaan nähty. Ihmiset ja työläiset eivät hyväksy tätä. Tämä ei ole väistämätöntä. Työläiset jatkavat taisteluaan Kreikassa, Portugalissa ja monissa muissa maissa. Me äh, kunnioitamme heidän rohkeuttaan. Kiitoksesta herra Coleman. become... Kiitos puhemies. Näinä traagisina päivinä on käynyt ilmi, että Kreikkaan on kohdistettu todella valtavia toimenpiteitä euron perastamiseksi. Se ei ole oikein. Siinä rangaistaan Kreikan kovaa työtä tekeviä ihmisiä vain jotta voitaisiin vahvistaa äh, valuuttaunionia. Me muistamme, äh, miten me Englannissa aikoina me reagoimme valuuttamekanismin yhteydessä, tai jota IRM, jota me kutsuimme itse asiassa taantumavälineeksi. Me pääsimme äh, tavallaan kuin koira veräjästä Bundesbankin toimien vuoksi. Kreikalle ei ole pääsyä ulos äh, euroalueelta, mutta meidän, minusta meidän pitäisi pelastaa Kreikka euron ikeeltä ja antaa IMFn toimia äh, niin kuin sen tulee. Ja ei meidän tule antaa Kreikan kansalaisten äh, maksaa Euroopan supervaltion hintaa. Kiitoksia, herra Kouman. Seuraavaksi Rouva Wertman. Ich äußere mich heute zum Thema Flugsicherheit. Puhutaan lentoturvallisuudesta. Tämä teema on meitä kovasti työllistänyt ja koskenut meitä kaikkia. Ihmis, henki pitäisi olla taloudellisten arvojen yläpuolella. Sen vuoksi olla lentokielon puolesta, kun ulkoinen riski, esimerkiksi tuhkapilvi, vaikuttaa lentoturvallisuuteen. Ei ole hyväksyttävistä, että siinä riskeeräytetään elämässä äh, ihmishenkiä. 82 katastrofi esimerkiksi eh, muistan sen ja miten täällä on ollut eh, vahinkoja tullut tuhkapelivästi jo aiemmin. Tehtilentoja tehdään, tehtiin ja asiantuntijoilta kysyttiin ja vastaukset eivät olleet yksiselitteisiä. Tosiasia on edelleen se, että ihmiselämän on arvokas eikä sitä pitäisi asettaa riskiin. Ja käytännössä pitäisi pystyä saamaan aikaan eh, kunnollisia vaihtoehtoja lentoliikenteelle. Kiitoksia. Nyt puheenvuoron saa consider că pentru puhemies. Jotta elintarvikeketju ketjua voidaan parantaa Euroopassa, jotta saamme suurempaa avoimuutta tilanteeseen. Tarvitaan yhtenäiset juridiset puitteet yhteisötasolle. Näin ollen kauppasuhteet toimittajien ja jakelijoiden välillä parantuvat. Edelleen tarvitaan hyviä käytäntöjä, joilla taistellaan väärää kilpailua vastaan. Myös maksuviivästymisiä pitää vähentää. Kaikkia säädöksiä pitää tulkita samalla tavalla jäsenvaltioissa ottaen huomioon tämänhetkiset kauppasuhteet, vähittäiskaupan ja tuottajien välillä, niin meidän pitää mielestäni parantaa kilpailusääntöjä, koska me tarvitsemme parempaa tasapainoa yhteiseen maatalouspolitiikkaan ja kauppapolitiikkaan ja niiden kesken. Se on erityisen välttämätöntä ajatellen hintojen ase- määrittelyä. Sitten herra Kainowski. Puhemies, tässä salissa monta kertaa olemme käsitelleet vähemmistöjen, puolellisen vähemmistön kohtelua Liettuassa jossa ei sallita sitä, että puolalaiset siellä kirjoittavat nimensä puolalaisittain. Ongelmia on myös puolen kielisessä koulutuksessa. Ja syynvaiseet ovat puolalaisia. Liettualainen etiikan komissio rangaisi Tomaszewskia, joka on euroedustaja, puolalaisen vähemmistön johtaja, siitä, että hän esitti Barrosolle kysymyksen, joka koski Liettuassa olevia vähemmistöjä. ja liettualainen kieliinspektio antoi korkean rangaistuksen eräälle alueelle siinä, että siinä käytettiin kaksikielisiä kylttejä, vaikka siellä asuu paljon puolikielisiä ihmisiä. Tälle Liettuan hallituksen skandinaalisille toimille pitää asettaa loppu. Tässä on kyse ihmisoikeuksista. Ja tätä täytyy odottaa, että jäsenvaltiot noudattavat ihmisoikeuksia.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 Hänkään ei ilmeisesti paikalla. Sitten ehkä nyt tunnistaa herra Aurakis. Έχετε τύχει κύριε Πρόεδρε, είμαι εδώ. Ε, κύριε Πρόεδρε, εκατομμύρια εργαζόμενοι... Täällä olen puhemies. Puhemies, miljoonat työläiset ovat lakkoilleet ja osoittaneet mieltään näitä valtavia toimenpiteitä vastaan, joita tehdään Euroopan unionin toimesta. Nämä toimenpiteet liittyvät vain ja ainoastaan kapitalistiseen kehityskulkuun, joka on johtanut tähän kriisiin. Kysymys on vain siitä, että halutaan pelastaa ne rikkaiden voitot. Ja tässä on oikeastaan mahdoton tehtävä nyt edessä. Työläisten täytyy nousta aseita vastaan ja näitä Kreikan hallituksen provokaatioita vastaan. Kreikan hallitus ei pysty myöskään puolustautumaan työläisiä vastaan. Te näette sen, mitä Atenassa on tapahtunut. Se Kreikan kansan taistelu voittaa. Rouva Paljadelli. President, some hours ago I would have uh, said that in spite of the tasteless distortion of cultural emblems, huolimatta kulttuurisista symboleista, epämääräistä artikkeleista, jotka liittyvät stereotyyppeihin. Neuvosto ei pystynyt kuitenkaan ennakoimaan tätä e- Kreikan kriisiä ja komissio ei pystynyt lisäämään Euroopasta kohdeisiota kreikkalaiset olivat valmiita tukemaan uutta hallitustaan, kun se taisteli elpymisen puolesta. Nyt kun ajatellaan viime tuntien traagisia tapahtumia Atenassa, kolme ihmistä kuoli johtuen väkivallasta, jota syntyy johtuen näistä kovista taloudellisista toimista – Kreikkaan on, on asetettu tavallaan velkaannutettu roskalainan asemaan. Tämä osoittaa tietystä politiikkaan mielestä. Nyt on erittäin kiireellistä, että EU-parlamentin jäsenet vaativat, että pitää taistella kohesion puolesta. Minä toivon, että mitä tänään Kreikassa tapahtui vain muutama tunti sitten, ei leviä muualle. Ja minä toivon, että päinvastoin tämä olisi alku yks, yksimielisille toimille, että saataisiin aikaan solidaarisuutta ja kumppanuutta enemmän Eurooppaan. Kiitoksia. Gracias. Kiitoksia. Sitten Rova Figueiredo. comemoraram-se há dias os 120 e anos do 1 de maio como Dia Internacional dos Trabalhadores. Foram 120... E Muutama päivä sitten keskustelimme työllisten päivästä 120 vuotta työläisten kamppailua kautta maailman oikeuksiensa puolesta työvoiman vapauttamisesta yhteiskunnassa, jossa työvoima, jota ei riistetä, lopultakin toteuttaa koko ihmis, ihmisyyden potentiaalissa Perinteisesti on jouduttu kohtaamaan väkivaltaista vainoa. Ihmiset ovat siis pystyneet etenemään, mutta he aina tulee takapakkia, kun historialliset olosuhteet sallivat pääoman hyökätä sosiaalista edistystä vastaan. Nyt nähdään, mitä Kreikassa tapahtuu, Portugalissa ja musiikin maissa. Meidän täytyy arvioida näitä kamppailuja. Meidän täytyy kunnioittaa niiden arvokkuutta, jotka työ, työskentelevät ja luovat hyvinvointia. Sitten herra Kelly. Voisin kiinnittää huomionne erittäin vakavaan kysymykseen. Nuori irlantilainen mies ja EU-kansalainen Michael Dwyer ammuttiin kuolleeksi Boliviassa vuosi sitten. Monet tarkkailijat uskovat, että hänet murhattiin, Michaelin perheessä on kuitenkaan mitään vastauksia, miksi hän kuoli ja miten hän kuoli. Ja he, he ovat myös läsnä täällä tänään. Ainoa virallinen tieto, joka on annettu, on, että hän kuoli osana tällaista oletettua murhayritystä perheisentä kohtaan. Tämä on aika uskomatonta, kun ajatellaan, että hän tulee erittäin rakastusta perheestä. Tässä todellinen kysymys on kuitenkin sitä tietoa, jota Bolivian viranomaiset on saatu. Siihen ei voida luottaa. Tässä on annettu täysin ristiriitaista tietoa, onko se sitten oikeuslääketieteellisestä teosta tai missä tahansa. Joten kehotan, että parlamentti ja EUn ulkoasian korkea edustaja tukisi Irlannin hallituksen ponnistelta saataisiin aikaan riippumaton tutkintavaliokunta ja edettäisi tässä no, välittömästi. Tässä saan tukea muilta irlantilaista mepeiltä yli kautta puolueen rajoihin. Kiitoksia. Kiitoksia herra Kelly. Sitten minuutiksi puheenvuoro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 Meillä äh, on käytetty keinoja, jotka ovat 30-luvun äh, kaltaisia. Kaikkein äh, mm, ehkäpä suosituin on pääministeri ja sisäasiainministeri sadat opposition riveissä olevat virkamiehet ovat saaneet potkut, ihmisiä on brutaalisti pidätetty ja ihmisiä vastaan on nostettu absurdeja syytteitä ihmisiä äh, on tuomittu ja on suunniteltu, että perustettaisiin erityistuomioistuin, jonka nimi olisi erityistuomioistuin. Bulgaria pyydettiin vuosikausia ponnistelemaan enemmän rikollisuuden vastaisessa tai, tai toiminnassa. Rikollisuuden vastaisen, vastainen toiminta on muuttumassa demokratian vastaiseksi toiminnaksi ja Euroopan parlamentin pitäisi äh, huomioida tämä, kun tämä tapahtuu jäsenvaltiossa. Tuota, Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Työttömyys, budjettivajeet tarjoavat suuria haasteita jäsenvaltioille Euroopan unionissa ja eurooppalaisille valtioille yleensä. Mutta haluaisin kiinnittää huomionne vielä yhteen ongelmaan, ja se on korruptio, joka keskisessä Itä-Euroopassa ja erityisesti Unkarissa on laajalle levinnyt ja on johtanut siihen, että on otettu suuria velkoja. Sosialistinen hallitus on jättänyt maan kauheaan tilaan. Ei ollut mitään tällaisia sopimusmenettelyitä, julkisia hankintoja ilman äm, korruptiota. Nyt Jobbik muodosti tämän uuden hallituksen ja lähti kovasti korruptiota vastaan. Minun puolueeni Jobbik uskoo siihen, että voidaan elää myös ilman korruptiota. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten herra Mirski. Euroopan Puhemies, 8. toukokuuta Eurooppa juhlii voittoa kansallissosialismista, mutta minulla on ikävä ilmoitus 16. maaliskuuta tänä vuonna Latviassa Waffen SS vallanpitäjien tuella käynnisti oman juhlansa. Jo 20 vuotta me oppositiossa emme ole kyenneet tälle asialle mitään tekemään ja vallanpitäjät ovat niin kuin mitään ei tapahtuisi. SS-joukoissa tapet, tai SS-joukot tappoivat yli 150 000 latvialaista, mutta tänä päivänä heitä kuitenkin juhlitaan sankareina ja vaietaan näistä rikoksista, joiden johdosta toisessa maailmansodassa kuoli miljoonia ihmisiä. Kiitoksia sitten, herra Winkler. Kiitoksia. Historia on osoittanut, että kriisi voi saada aikaan edistystä. Uusia arvokkaita ideoita voi tulla esille ja uusia mekanismeja, jotta voidaan saada aikaan kehitystä ja välttää ne olosuhteet, jotka johtivat kriisiin. Kaksi esimerkkiä ottaisin esille. Jos haluamme, että EU on edelleen tärkeä globaali toimija, niin EUn Tällainen Euroopan luokittelulaitos pitäisi eh, perustaa. Jos ajattelemme pitkän aikavälin intressiä, niin tähän kannattaa ryhmyä. Eurooppalainen sosiaalinen markkinatalous ja yhteinen valuutta ovat eh, kulmakiviä globaalissa valuuttajärjestelmässä – Tällaisen IMFn e kaltaisen laitoksen äh, instituution perustaminen olisi hyvä asia ja Euroopan luokituslaitos tekisi luokitteluja niin, että ymmärretään oikeasti eurooppalaista taloutta. Molemmat pitäisi ottaa vakavasti. Minun mielestäni positiivinen päätös olisi myöskin viisas päätös. Eh, Kiitoksia. Sitten Siis puhemies kiitos herra Winkleria. Sitten puheenvuoron saa Chiara. Asistăm în ultima perioadă la o ascensiune îngrijorătoare a extremei drepte și la radicalizare. Puhemies, tällä hetkellä näemme, että äärioikeisto on todella suuressa nousessa ja eurovastaiset liikkeet myös. Sen jälkeen kun Unkarissa pidettiin vaalit, on nähty, että ääriliikkeet liikkeet ovat todella saaneet tulta purjeisiinsa. Nämä ovat sellaisia liikkeitä, jotka eivät pidä naapureista, eivätkä kansallista vähemmistöstä, eivätkä EU-sta. Tällä tavalla me emme saa aikaan yhtenäisempää Eurooppaa. Minä haluan protestoida kaikkia vihamielisiä viestejä vastaan, jotka kohdistuvat Euroopan kansalaisiin. Ranskan tv ja säännöllisesti kuitenkin loukataan romanialaisia, romanian kansalaisia ja Barcelonan alueella on jopa poliittinen liike, jonka sloganina on emme halua romanialaisia tänne. Minä pyydän, että vastuulliset viranomaiset ryhtyvät toimiin taistellakseen tätä vaarallista ilmiötä vastaan. Erä Arsenis. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συλληπιθώ τις οικογένειες των θυμάτων των σημερινών επιθέσεων στην Αθήνα. Minusta on kauheata se, mitä Atenassa on tapahtunut eh, ja että kolme henkilöä on kuollut. Eh, minun eh, myötätuntoni on heidän perheidensä puolella. Mutta haluaisin puhua alkuperäiskansoista. Eh, joita on sorrettu ympäri maailmaa. On 2020 eh, parlamentti haluaa, eh, että hiilijalanjälkeä vähennetään 30 prosentilla, mutta jos me katsomme Meksikoa, niin siihen täytyy liittää myös aikataulu. Parlamentti haluaa enemmän meidän täytyy myös pienentää Euroopan parlamentin hiilijalanjälkeä 50 prosentilla ja meillä on hyvin paljon mahdollisuuksia päästä tähän. Meidän täytyy vähentää hiilijalanjälkeämme ja se täytyy onnistua. Sitten puheenvuoron saa herra Kestimer. Das Europäische Parlament, Kommission für das Jahr 2008 heute die Parlamentti on antanut tänään äh, vastuuvapauden jokaisella alueella, joilla virheasti on yli 5 prosenttia, siis yli suvaitsevaisuusrajan, niin pystyttiin puolittamaan näiden määrä. Kuitenkin täytyy painottaa sitä, että äh, tätä luonnonvaroja ja maataloutta. Siellä virheaste on alle 2 prosenttia. Valvonta- ja kontrollijärjestelmät ovat riittävät. Tässä yhteydessä haluaisin der gelder für die türkei ist vor dem hintergrund fehlender messbarer kriterien mehr als fraglich. es darf nicht sein dass ohne festgelegte indikatoren. kriteerit ja viitearvot ovat tärkeitä. Ilman tällaisia rahaa annetaan kolmansille maille, jossa ei ole minkäänlaista suoraa valvontaa näille maksuille. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Rova Morva. Köszönöm 11. Kiitos Artikla 11 ihmisoikeussopimuksessa määrittelee myös ammattiyhdistysliikkeiden oikeudet. Viime viikolla Unkarin sotilastuomioistuin tuomitsi Juditte Siman, joka on ammattiyhdistysliiton jäsen. Hän on juristina poliisin ammattiyhdistysliikkeen liikkeessä. Ja tässä tuomioistuimessa ei hyväksytty sitä, että ammattiyhdistysliitto edustaa vain oman väkensä etuja. Ja minä nyt sanoisin, että ei minun kotimaani kuitenkaan mikään banaanivaltio ole. Mutta EUn tuen pitäisi nyt olla vahvempaa. Tämä juuri Zimmerin tapauksen pitäisi olla ennakkotapaus ja meidän tulisi taistella tämän rohkean naisen vapauttamisen puolesta. Kiitoksia sitten rouva Steinruck. Ei ole paikalla. Sitten herra Gierek przewodniczący! w polsce kwitnie zakamuflowany handel ludźmi. puolassa on tällainen kukoistaa tällainen ihmiskauppa tällainen peit, peitelty. Se perustuu tällaiseen markkinoiden valtaan. On ollut monia tapauksia, joissa on myyty kokonainen vuokra-asunto niin, että siellä on vuokralaiset myyty mukana. Näitä asukkaita ovat usein iäkkäitä sääreitä ihmisiä, joille ei annettu mitään mahdollisuutta ensiosto-oikeuteen. Vuokrat kasvavat, he velkaantuvat ja usein he joutuvat katu, kadulle, heidät häädetään. Tarvitaan asianmukaisia oikeusinstrumentteja, joissa jäsenvaltioiden valtion viranomaiset voivat tehokkaasti toimia niin, että tällaisten yksityistettyjen asunto-osakeyhtiöiden vuokrasukkaiden oikeudet turvataan ja toimitaan tällaista antihumanitaarista privasointia vastaan. Nyt tämän kohdan päättää herra Благодаря, господин председател. Взимам думата, за да изоблича една несправедливост. Kiitoksia, puhemies. Puhun, jotta tuomitsisin epäoikeudenmukaisuuden. Ei pidä antaa pettää itseään, etteikö muka kreikkalaiset itse voisi syyttää itseään tästä. Rahoitus- ja talouskriisi siellä johtuu 14-15 kuukauden palkoista – ja eläkkeistä. Tällaisia etuja ei kyllä muualla tunneta. Monien vuosien ajan Kreikka valehteli EKPlle ja nyt johtuen juuri näistä valheista Euroopan johtajat äänestivät sadan kymmenen miljardin palkkiosta Kreikalle. Samanaikaisesti Viro saa rangaistuksen ja sen euroalueeseen pääsy lykkääntyy. Tässähän käytetään kaksoistandardeja. Tämä ei ole EUn arvoista toimintaa. Oikeudenmukaista on rangaista niitä, jotka ovat tehneet virheitä ja Kreikka pitäisi pyytää jättämään euroalue. Seuraavaksi puhutaan moottoriajoneuvoilun ryhmä